ei voi olla nyt näin. Nyt meillä on Lissabonin sopimus, kummankin osapuolen täytyy liikkua. Muuten joudutaan puhumaan taas sitten siitä, että ryhdytään taas swiftailemaan. No niin, keskustelu on näin päättynyt. Äänestys on seuraavalla täysisuntojaksolla Brysselissä. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, ja se on herra Simpsonin mietintö yhteisön suuntaviivat Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi. Ja kun herra Simpson ei pysty olemaan paikalla, hänen puolestaan puhuu El Kadraui esittelijänä. Olkaa hyvä, neljä minuuttia. Thank you, uh, Madam President, dear Commissioner, dear Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Puheenjohtajamme herra Simpson ei päässyt tänään tänne paikalle, joten hän pyysi minua lukemaan oman lausuntonsa. Tässä yritetään tuoda yhteen eri tarkistukset, joita mm, vuosien aikana on hyväksytty suuntaviivoihin ja ottaa mukaan myös muutokset, joissa otetaan huomioon EU-laajentuminen 27 jäsenvaltion unioniksi. Hieman taustoja tälle mietinnölle. Nämä suuntaviivat antavat pohjan TEN-verkosten kehittämiselle ja sillä, että se saataisiin täytäntöön 2020 mennessä eri liikennemuotojen osalta Euroopan unionin laajuisesti. Mietinnössä on kysymys lainsäädäntöön tekstin kodifioinnista, mutta komissio teki liitteeseen jotakin pieniä muutoksia. Näin tämä oli pakko tehdä uudelle laatimisen kautta. Muutoksissa korjataan virheitä, joita tekstissä on, koska 2004 laajentuminen tapahtui. Kysymyksessä ei ole karttojen päivittämisestä tai merkittävistä muutoksista. Kaksi muutosta, jotka esittelijä on tuonut tähän, ne liittyvät karttojen korjauksiin ja muutamaan johdantosan kappaleeseen, ja nämä ovat komission tekemien muutosten suuntaisia. Neuvon mukaisesti tässä niin neuvosto kuin herra Simpson esittelijänä liikennevaliokunnan tuella teki päätöksen, että suuntaviivoihin ei mitään merkittäviä muutoksia tehdä. Esittelijä on kuitenkin tietoinen siitä, että vihreät ovat esittäneet tarkistuksen, jolla halutaan München kaupungin ja lentokentän välistä verkkoa päivittää. Esittelijä haluaa tuoda esille, että ne muutokset, joita tässä mietinnössä esitetään, eivät liity päivittämiseen, vaan tekstin korjaamiseen. Ja 2006 alkuvuonna suuntaviivoja tarkistetaan oikeasti. Halutaan varmistaa, että on pohjaa ensi vuoden merkittävämmille muutoksille. Me odotamme innolla suuntaviivojen todellista uudelleen tarkastamista ja mahdollista, mahdollisuutta parantaa TEN verkostoa, mutta jotta tähän päästään, nykysäädösten täytyy olla asianmukaisia ja näin tässä nyt on tämän tekstin kautta toimittu. Kiitos. Kiitos. Nyt on vuorossa komissio, komissiosin Pivalks. Niin, olen hyvin kiitollinen edelliselle puhujalle esittelijälle ja tässä ei se, mitä me olemme odottaneet. Siksi tässä vaiheessa ei ole mitään lisättävää, koska ajattelen juuri samalla tavoin asiasta. Haluaisin vain keskittyä tähän toimenpiteeseen, eh, korjaukseen, uudenlaatimiseen. Tämä perustuu huhtikuun 2009 vihreään paperin, jolloin käynnistettiin julkinen kuuleminen, jossa yli 300 vastausta ja kuusi asiantuntijaryhmää, jotka työskentelivät kuulemisen tulosten kanssa, jonka kehitettiin uutta politiikkaesitystä. Tullaan esittämään äh, asiaehdotus, jossa pyritään luonnostelemaan komitologiaa, jolla luodaan uusi TEN-verkosto, ja tämä voisi, voitaisiin esittää kollegiolle 5. toukokuuta. Silloin tämä metodologia tullaan esittelemään myöskin tälle talolle ja neuvostolle. Komissio valmistelee esityksiä uuteen TEN10 verkkoon ja sen rahoitukseen. Odotus on, että pystyisimme hyväksymään tämän kollegiossa vuoden 2011 alkupuolella, joten olen kiitollinen parlamentille siitä, että se ymmärtää, miten välttämätöntä on saada tällaisia pieniä muutoksia ja uskon, että tulemme saamaan laajan voimakkaan keskustelun uudesta politiikasta tulevina kuukausina. Kiitos. Nyt tulevat sitten ryhmien puhujat. Ensimmäisenä kansapuolueen ryhmän puolesta herra Silvestris, kaksi minuuttia. Si, signor presidente, signor commissario. Puhemies, hyvä komission jäsen, haluaisin ilmaista kiitollisuuteni niille kollegoille, jotka esittelijä ja varjoesittelijöitä seuraten hyväksyivät parlamentin nopean käsittelyyn, eivätkä tehneet tarkistuksia, vaikka niistä voitaisinkin olla yhtä mieltä, ne olisivat edustaneet eh, tämän mm, asian loppuun saattamista. Nyt voimme antaa komissiolle pohjan eh, teidän, teidän verkostojen kehittämiseksi kymmeneksi vuodeksi alusta asti esittelijä hyväksi että että mukaan ei otettaisi tarkastuksia, joita neuvosto hyväksyisi. Liikennevaliokunta teki teknisiä tarkastuksia kuultuaan parlamentin ja neuvoston oikeudellista yksikköä ja neuvosto totesi, että mm, ensimmäisessä käsittelyssä saataisiin asia hoidettua, josta voi, jos säilytetään linja, josta ollaan yhtä mieltä. Liikenne, mm, valiokunta teki vähän tarkistuksia, joissa on pidetty mielessä tämä päämäärä niin siinä pyrkimyksessä, että lopputeksti olisi johdonmukainen. Minun mielestäni tällä hetkellä vihreiden tarkistus ei ole oikea-aikainen. Se esitettiin jo liikennevaliokunnassa. Sisällöstä voidaan kyllä olla yhtä mieltä. Se koskee Münchenin lentokentän kartan muuttamista. Se voidaan esittää toisessa yhteydessä ennen kesää, sillä komissiossa asia etenee hyvin nopeasti. Kiitoksia. Kiitos. S- ja D-ryhmän puolesta Rova Tsikau, puolitoista minuuttia. Kiitos, rova puhemies. tehnic permite actualizarea anexei i prin includerea tuturor statelor membre decalarea termenului de realizare către. liite yksi voidaan nyt päivittää siinä otetaan mukaan kaikkien jäsenvaltioiden kartat määräaikana on 2020. Tämän vuoden loppuun mennessä laitetaan luettelo TNT-suunnitelmista. Siihen on sisällyttävä Mustameren suunnitelma, että Moldovan ja Ukrainan äh, hankkeet ja muut prioriteettihankkeet ähm, ähm, niin, että luotijunayhteydet saadaan näihin maihin. Olemme nähneet, kuinka haavoittuvia liikennejärjestelmämme ovat. Tarvitsemme tehokkaita järjestelmiä niin, että matkustajat saadaan suunnattua toisiin liikennemuotoihin, kun katastrofeja tapahtuu. On välttämätöntä kehittää järjestelmää niin, että nopeat junat menevät kaikkiin jäsenvaltioiden pääkaupunkeihin ja suurimpiin kaupunkeihin. Edelleen on tärkeää kehittää meriliikennettä, myös sisävesiliikennettä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Ryhdeiden puolesta Rova Lichtenberg, kaksi minuuttia. Yeah. Niin, sydämiset kiitokset. Euroopan laajuiset verkot ovat aihe, jota tämä täysistunto on käsitellyt paljon, jota sen pitäisi itse asiassa käsitellä enemmänkin. Nyt olemme tässä uudelleenlaatimisessa ja kollega Silvestri ja eräät muutkin ovat ihmetelleet sitä, että vihreät ovat tehneet tarkistusesityksiä. Tarkistukset, jotka ollaan tekemässä teidän listoihin, miten niihin hyväksytään näihin hankkeisiin, että näihin olemme tekemässä siis tarkistuksia. Ei pidä unohtaa sitä, että se mitä me ehdotamme koskee erityistapausta, nimittäin sitä tapautta, jossa jäsenvaltio itse on sanonut, että tämä osa eurooppalaista verkkoa on vain tällainen syöttöosa, joka ei ole enää meille tärkeä, jota ei enää haluta rakentaa. Tämä kuuluisa lentoyhteys, nyt puhun samalla tavalla kuin pääministeri Stoiba, niin tämä yhteys yhteys, jonka kautta on mahdollista saada yhteys Münchenin lentoasemalle. Tämä on tarttuvaa, tämä puhetapa, tämä on vaarallista. Joten siis meidän tarkistusiksemme tästä syystä yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että Euroopan laajuisten verkot ovat meistä tärkeitä, että niitä työstetään uudestaan. Yksi asia pitäisi ottaa huomioon, joka on minun henkilökohtaisesti erityisen tärkeä. Jo on olemassa selvitys, jonka on tehnyt alankomaalainen henkilö, toimitan sen komission jäsenelle henkilökohtaisesti. Ja tämä selvitys on minusta tärkeää ajatellen tulevaa keskustelua. Se nimittäin osoittaa, että kustannukset, suurhankkeen kosteet ja kysymys on monista suurista hankkeista, tavallisesti niistä 45 prosenttia näistä kustannuksista äh, aliarvioidaan ja hyötyä yliarvioidaan kun hankkeen sen verrattuna. Joten laskelmat näistä laajuisista verkoista, niitä pitäisi huolellisesti käydä lävitse ja kehottaisin, että ne käydään lävitse, koska tämä on meidän vastuumme suhteissa kansalaisiin. Meidän pitää antaa selkeää ja hyvää tietoa kansalaisille. Kiitos. EFD-ryhmän puolesta herra Paska, yksi minuutti. E, zadefinovanie transeurópskych dopravných sietí je základným krokom k zlepšeniu dopravnej obslužnosti Euroopan laajuiset liikenneverkostot on askel eteenpäin niin, että voidaan parantaa Euroopan tuottavuutta pohjoisessa, etelässä ja idässä. Rautatiet päättyvät. Idässä meillä on mahdollisuus jatkaa rautateitä pitkin itään Aasiaan asti jossa taloudellinen kehitys on vahvaa ja josta voi löytyä tärkeitä talouskumppaneita Euroopan unionille. Siksi Euroopan laajuisten verkkojen laadinnassa on pidettävä mielessä myös itä. Esimerkiksi rautatie, joka kulkee Chirnanatissousta itään, on suunnitteilla linkit Viiniin ja yhteyksien rakentaminen Euroopan unionin meidän on korostettava tämän tyyppisiä hankkeita Euroopan unionissa. Sitten meidän puolesta herra Obama ja kaksi minuuttia. Kiitos, rouva puhemies. Sitoutumattomat kuulostamista paremmalta. Niin, jos ajattelemme näitä suuntaviivoja, niin tässä on nyt tilaisuus jälleen kerran Itävallan osalta ongelmallisista hankkeista puhua. Erityisesti Brennerin perustunneli on osa huippunopea rautatieyhteyttä Berliini-Palermo, ja on, se pitäisi olla osa tätä Euroopan laajuista verkostoa. Siihen pitäisi myöskin kuulua Innsbruckin äh, Boltsanon yhteys. Itä, Itävalta, EU, Tiroli, äh, Pohjois-Italia ja Etelä-Saksa tavallaan jäävät nyt ilmaan ja näyttää siltä, että tästä tunnelista voisi tulla miljardien hauta. Arviot 5,5 miljardia Nämä kustannukset ovat jo räjähtämässä ja asiantuntijat arvioivat, että, että kustannukset nousevat 16 miljardiin euroon. Näyttää siltä, että tämä jäsenvaltiot joutuvat rahoittamaan tämän. EU toisaalta kieltäytyy antamasta sitoutuvaa, sitovaa lupausta näistä kustannuksista – joten tämä jättää nämä jäsenvaltiot epävarmuuden varaan. Jotta junia riittävästi kulkisi tämän tunnelin kautta, täytyy myös olla yhteyksiä näin, tähän tunnelin alue voi lähteä Münchenistä aina Veronaan, joka, jotka tätä tunneli voi hyödyntää, mutta yhtä Italian puolella on edelleen aivan epäselviä, joten vetoomukseni on, että jos tällaisia TEN-hankkeita tote- rahoitetaan, niin ei voi olla niin, että niitä suun- suunnitellaan riittämättömällä tavalla ja että jäsenvaltiot sitten jäävät vastaamaan kustannuksista. EU tulisi ottaa ainakin 50 prosenttia kustannuksista ja myöskin edistää suunnittelua mahdollisimman nopeasti. No. Kiitos. Ja nyt sitten muut puhujat. Esimerkiksi herra Kuun, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Rouva puhemies, herra komission jäsen, hyvät kollegat. Nämä suuntaviivat suunnivat eurooppalaisen viron kehittämiseksi, mutta esittelijä Simpson on jo viitannut siihen, että totta kai tämä on olennaisen tärkeää. Ajattelen taloudellista kehitystä Euroopassa tulevaisuudessa. Liikenneväylät ovat kansantalouden valtimoita, tästä me olemme kaikki tietoisia, ja meidän joudumme toistuvasti toteamaan sen, että Eurooppa kaupan ja talouden toimipaikkana joutuu kilpailemaan suurten eh, kilpailu, talouden toimialueiden, kuten Yhdysvaltojen ja Aasian kanssa tietysti sieltä sisämarkkinoita, mutta samanaikaisesti on huolehdittava siitä, että Eurooppa pystyy viemään. Ja tähän liittyvät nimenomaan nämä eurooppalaiset verkot ja niiden vahvistaminen. Liikenneväylät ovat sellaisia, että niiden tehtävänä ja tavoitteena on ottaa eh, liikenne vastaan – ja saattaa liikenne menemään sinne, missä asiakkaat ovat. Ja viimeinen kysymys on sitten se, miten suurten liikenneakselien kehittäminen, tilan avaaminen, taloudellinen kehitys, miten tämä tehtävä hoidetaan. Tätä emme saa unohtaa. Eurooppa on maanosa, jossa on paljon rannikoita, suuria satamia, ja nämä satamat täytyy keskenään yhdistää, ja liikenne on tässä liikkuvuus on tässä aasta. Meidän pitää ajatella vain sitä, että kaikki aikanaan pitää tietysti ajatella myöskin sitä, että kustannukset pysyvät kurissa ja työskennellä ympäristöystävällisesti, ja tällä on tulevaisuudessa erityistä merkitystä. Yksi ratkaiseva kysymys voisi olla se, voidaanko pohjois-etelä- ja itä-länsi-yhteyksiä, joita jo on olemassa, kiskoilla teillä ja vesiteillä, voidaanko niistä saada aikaan todellinen verkosto, koska tästä joutuu todeta, että on olemassa pullonkauloja, jotka joudutaan kiertämään, ja tämä on sitten sellaisia asioita, jotka täytyy myös ottaa huomioon silloin, kun ajatellaan pisintä yhteyttä Palermosta Berliiniin, ja tästä jatkettaisiin Pohjoismaiden suuntaan Rostokin kautta. Tämä on huomioon tulevaisuudessa. Next. Kiitos. Seuraava puhujan Rova Ajala Sender, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tämä teksti, jota tänään käsittelemme, on sellainen, jossa konsolidoidaan menetelmät, joilla voidaan luoda TEN-verkostot niin, että päästään viimeiseen ja toiseksi viimeiseen vaiheeseen 27 jäsenvaltion Euroopassa, jossa täytyy ottaa uudet vaatimukset huomioon. Näiden täytäntöpanovirasto lähestulkoon on nyt toiminnassa. Toivottavasti pian saadaan viimeiset käytävät tässä nyt täytäntöön niin, että pääsemme lopputulokseen. Me että haluamme tehdä yhteistyössä tässä myös naapureidemme kanssa, eritoten Välimeren maiden kanssa. Ja me odotamme innolla komission tiedonantoa, jonka se lupasi meille tässä metodologiasta, jolla hoidetaan nämä kuulemiset ennen kuin mennään vielä eteenpäin tässä. Tässä täytyy saada enemmän liikkuvuutta ja johdonmukaisuutta. 27 jäsenvaltion Euroopan unionissa. Tässä täytyy luoda yhteyksiä eri liikennemuotojen välillä, ylittää esteitä ja ylittää myös historiallisia esteitä, esimerkiksi pyreneiden vuorista. Ja tässä täytyy viedä Eurooppa uudelle vuosituhannelle. Ja tälle kaikille täytyy saada tarvittava rahoitus. Tämä on meidän tavoitteemme, mutta nyt me rajoitumme tässä vaiheessa vielä hyväksymään tämän lainsäädäntöehdotuksen ja onnettelen tästä puheenjohtajamme herra Simpsonia. Frau Präsidentin, mein Herren. Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat, Transabid ei kuulu mitenkään näihin suuntaviivoihin, se ei kuulu eurooppalaiseen maisemaan. Se ei suinkaan vähennä erilaisia järjestelmiä, vaan lisää järjestelmien moninaismuotoisuutta. Me käytämme miljardeja siihen, että saisimme aikaan johdonmukaisuutta, ja kuten kansallisella tässä nyt käytetään sitten miljardia tämän tavoitteen vastaisesti. Vaikka Euroopan parlamentti on puhunut, ottanut kantaa transapidia vastaan, vuonna 1996 jälleen hankkeena ilmestyi yhtäkkiä projektiksi Berliinistä Hampuriin, niin sitten se taas katosi uudestaan. Kukaan ei tiedä miksi. 2004 sama Tavoin Transrapid ilmestyi Münchenin lentokentän ja päärautatieaseman välille. Saksassa sitten pysäytettiin tämä hanke ja pysäyttämässä oli myös Saksan osavaltion hallitus, että hanke pysäytettiin kerralla, koska kukaan ei halua tätä hanketta enää. Siksi se ei saa aina olla mukana näissä suuntaviivoissa. Entinen Bayerin pääministeri Edmund Stoiber on on puhunut siitä, että tai mukana hänet on kutsuttu nyt vähentämään byrokratiaa Euroopassa. Hän on nyt se, jonka täytyy myös olla tekemässä päätöstä tästä asiasta. Transabid ei kuulu näihin suuntaviivoihin. Meidän on ottava tämä tiedoksemme. Transabid täytyy saada pois. Se oli kaunis malli tieteelle, mutta Euroopassa sille ei ole sijaa. Siellä se on vieras tekijä ja vieraat tekijät eivät kuulu näihin suuntaviivoihin. Ja nyt seuraava puhuja on herran Lightfried, puolitoista minuuttia. Thanks. Kiitos, rouva puhemies. Haluaisin käyttää tilaisuutta onnitellekseni esittelijä Simpsonia ja samalla myöskään haluan esittää valittelun siitä, että hän ei tänään voi olla täällä, mutta kyllä nämä viestit näinkin sanan perille. Haluaisin erityisesti onnitella häntä siitä kannasta, että asia edetään niin kuin olemiltaan osina, olennaisimmiltaan ovat tässä direktiivissä. Tärkeää on luotettavuus Euroopan lainsäädännössä ja ennakoitavuus, ja tässä nämä vaatimukset todella täyttyvät. Haluaisin tarttua kahteen asiaan. Tämä on myöskin ajatus tulevaisuutta varten, kun joudutaan päättämään sitä, mikä todella kuuluu näihin eurooppalaisiin liikenneverkkoihin ja mikä ei. Keskustelu, jota tällä hetkellä käydään, jotkut puhuvat siitä, että, että jokin asia pitää yhdistää toiseen, toivottavasti meitä tiettyä yhteyttä pidä saada aikaan. Meidän pitää puhua siitä, mitä Euroopan unioni tässä tuo mukaan, mitä eurooppalainen veronmaksaja saa. On tuettava sitä, mitä jäsenvaltiot ovat tekemättä, mitä jossakin on tapahtumassa, koska silloin todellakin tapahtuu jotakin, eikä vain laadita liikenneverkko äh, suunnitelmia, joita koskaan ei toteuteta, vaan eurooppalaiset hyötyvät silloin todella tästä. Matkustajat hyötyvät ja jäsenvaltiot hyötyvät, jotka ovat aktiivisia – saadakseen liikennettä pois teiltä kiskoille. Ja nyt sitten tulevat puhujat ilman puhujaluetteloa. Ja ensimmäiseksi puheenvuoro herra Möltsää, yksi minuutti. Presidentin. Rova puhemies. Itään avautumisen ja Keski-Euroopan liitymisen jälkeen Itämeren, Adiameren käytävä saa taas uutta merkitystä. Sama merkitys, joka sillä oli silloin, kun Tonavan monarkia hajosi. Baltian akseli Tsekistä Dantsikiin on jo vahvistettu, mutta olisi yhtä tärkeää laajentaa etä, eteläosaa tästä, jossa olisi todellakin tärkeää ajatella rautayhteyttä Itävallasta Italiaan. Tätä kautta kulkee puolet henkilöliikenteestä ja tavaraliikenteestä ja se on vaarallinen pullonkaula, ja täytyy kestävästi saada poistettua tämä pullonkaula. Väestö transitreiteillä, kauttakulkureitteillä maksaa hinnan siitä, että liikennemäärä kasvaa. Tämän etelä käytävän rakentaminen voisi johtaa siihen, että liikenne siirtyisi teiltä rautateille paremmin kuin missään muussa hankkeessa Itävallassa. Seuraava puhuja on Rova Basescu. Yksi minuutti. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Acum când întreg puhemies. Ottaen huomioon, että tällä hetkellä ilmaliikenne kaikkialla Euroopassa on häirintynyt Islannin tulivuoripurkauksen takia, on aivan selvää, että tarvitsemme näitä Euroopan laajuisia liikenneverkkoja. Euroopan unionin pitäisi tukea erityisesti liikenneinfrastruktuureja. Rakenteiden yhteenliitettävyys on tärkeää. Ne on yhdistettävä tärkeimpiin jäsenvaltioiden, erityisesti uusien jäsenvaltioiden liikenneverkostoihin. Romaniassa meillä on kolme Euroopan laajuista käytävää neljä, seitsemän ja yhdeksän numeroiltaan. Ne saapuvat Konstantsan satamaan asti. Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota käytävään numero seitsemän, koska Tonava on verkoston prioriteettireitti. Se yhdistää Mustanmeren, Pohjanmeren, siitä voisi tulla todellinen Euroopan selkäranka, mutta se edellyttää yhteistyötä niin, että voimme hyödyntää näitä käytäviä. No. Seuraavaksi rouva Maisnaa. Presidentin. Rouva puhemies. Todellakin on niin, että Euroopan laajuiset liikenneverkot palvelevat yleisesti liikennettä Euroopassa ja voidaan sanoa, että liikennekuljetukset ovat selkäranka koko Euroopan sisämarkkinoille, joka on yksi meidän tavoitteistamme, päätavoitteistamme Euroopassa. Siksi on todella välttämätöntä huolehtia siitä, että todellakin kaikki käytävät syntyvät ja katsotaan, että katsotaan, missä todella on rahoitustarvetta ja mihin EU pitäisi keskittyä. Totta kai on selvää, että on olemassa kansallisia intressejä. Olemme nyt huomanneet, että jotkut puhuvat Tonavasta, jotkut puhuvat taas erityisesti Euroopan alueella, eh, jotkut taas Brennerin eh, tunnelista – ja kaikkialla Euroopassa on tällaisia liikenneakseleita ja tavoitteenahan on yleisesti saada ne kautta Euroopan kulkeviksi niin, että eivät pelkästään tavarat, vaan myöskin ihmiset voidaan liikuttaa paikasta toiseen. Totta kai jokainen katsoo omia alueellisia olosuhteitaan. Täytyy välttää pullonkauloja, täytyy saada aikaan toimiva verkko kaikille kulkuneuvoille, liikennevälineille, ja tästä pitää keskustella. Seuraava puhuja on herra Dorfman. Kiitos, rouva puhemies. Keskustelussa mainittiin myös tämä Brenderin tunnelma tai uusi rautatieyhteys Münchenistä Veronaan. Nyt on niin, että tällä reitillä kulkee 50 miljoonaa tonnia tavaroita ja siksi tunneli on todella välttämätön. Tänään myöskin tässä salissa todettiin, että molemmin puolin Brenneriä sekä Itävallassa että Italiassa rahoitus on vaikea asia rahoitus Italian puolella olisi helpompaa, jos tiemaksut siirrettäisiin Brennerin moottoritieltä tämän rautatieyhteyden rakentamiseen. Tämä on välttämätöntä, siis että Brennerin moottoritien omistus, omistajuutta, että sitä ei annettaisiin yksityisesti, yksityisen käyttöön, vaan että Italian valtio pitäisi sen edelleen sillä ainakin 50 vuotta. Muuten ei tätä rahoitusta voida saada aikaan rautatiehankkeelle ja silloin ei rakenneta tätä rautatieyhteyttä Italian puolella. Ja nyt Rova Ajala Sender vielä. Oportunidad, presidenta. Sí, eh sosiaalista mahdollisuudet, hyvä puhemies. Jos parlamentti hyväksyy tämän uudelleen laatimisen koskien Euroopan laajuisia verkostoja, haluaisin, että komissio mahdollisimman konkreettisesti vastaisi kysymykseen, koska saamme äh, tiedonannon koskien tätä menettelyä. Kuten hyvä komissio niin sen tietää, tämä on äh, Espanjan puheenjohtajakauden yksi prioriteeteista. Olemme jo puolen välin yli. Haluaisimme nyt äh, mahdollisimman konkreettista tietoa siitä, koska saamme tämän asiakirjan käyttöömme koska nyt äänestämme pian tästä uudelleenlaatimisesta ja sitten voisimme paneutua tähän uuteen tekstiin. Kiitoksia. Dankeschön. Und jetzt wieder. Ja nyt jälleen kerran komission jäsen Piebalgs. President, again. Kiitoksia puhemies. Haluaisin jälleen kiittää liikennevaliokuntaa tuesta tälle tekniselle uudelleen laatimiselle. Ja tämä keskustelu vahvistaa tämän tuen. Tämä päivän keskustelu on laajempaakin ja se auttaa meitä ehdottamaan menettely tiedonantoa. Varapuheenjohtaja äh, Kallas esit, äh, lähettää tämän, lähetti tämän Lähetti tämä 5. toukokuuta. No miksi tässä nyt meni niin pitkään? Siksi, että uudella komissiolla on täytynyt olla hieman enemmän aikaa tässä nyt valmistella tätä ehdotusta tästä keskustelusta olen selvästi nyt huomannut sen, että tämä parlamentti vahvasti tukee eh, eurooppalaisia liikenneverkkohankkeita. Oli kysymys sitten televiestinnästä tai energiasta tai muista asioista. Ilman näitä on vaikea puhua Euroopasta. Tämä keskustelu tulee auttamaan meitä muotoilemaan ehdotustamme menettely, menetelmän eh, tiedonantaa varten ja parlamentti voi varmasti tiedonannosta keskustella sitten jo toukokuussa. Kiitos. Ja nyt herra Simpsonin puolesta herra El Kadraoui. Thank you, Madam President. Dear colleagues, I would just like... Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin vain kiittää tässä kollegoja, jotka ovat käyttäneet keskustelussa puheenvuoron. Ja toistaisin vielä, että me tässä haluamme korjata menneisyyden virheitä, emmekä tehdä mitään merkittäviä muutoksia tekstiin. Tuon aika on myöhemmin sitten, kun suuntaviivoja todella tarkastetaan. Odotamme tuota keskustelua innolla. Ja tästä syystä esittelijä herra Simpson ja minä koordinaattorina tulemme sanomaan puolueryhmällemme, että pitäisi äänestää vihreiden tarkistusta vastaan ja toivon, että muutkin puolueryhmät tukisivat meitä tässä. Kiitos. Herzlichen Dank. Die Aussprache. Kiitos. Keskustelu on päättynyt ja äänestys on seuraavalla istuntojaksolla Brysselissä. So, als nächste... Seuraavana asian on herra Van Dalenin mietintö EUn meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka, strategiset tavoitteet ja